Kiitos puheenjohtaja. Kyllä on jo varsin myöhä, mutta haluan kiittää teitä lämpimästi kysymyksistänne, koska mielestäni selkeä vakuutus tuli, kun kysymys on asiantuntijuudesta ja todella äh, asiantuntemuksesta äh, äh, ympäristöpolitiikassa valiokunnassa myöskin, ähm, tai Envi-valiokunnassa, myöskin ITRE-valiokunnassa selvästikin kävi ilmi, että täällä on hyvin asiantuntevia ja myöskin sitoutuneita edustajia, jotka ovat todella kiinnostuneita Euroopan kansalaisten huolenaiheista. Tämä kävi ilmi tässä keskustelussa, mutta myöskin siinä työssä, jota molemmat valiokunnat ovat tehneet aikaisemmassa parlamentissa ja myöskin tällä uudella vaalikaudella. Tiedän, että olette tällä osa-alueella jo monta vuotta tehneet töitä ja olette tuoneet oman asiantuntemuksenne yhteen, jotta Eurooppa onnistuisi juuri näissä asioissa. Ja tämä on todella hyvin tärkeää tulevalla vaalikaudella. Tänään olemme keskustelleet paljon tulevaisuudesta ja voin olla kanssanne samaa mieltä tässä Ähm, niistä kriteereistä, äh, minkä pohjalta äh, eurooppalaisten kansalaisten pitäisi meitä seurata äh, parlamenttia ja komissiota seuraavien vuosien aikana ja kuinka heidän pitäisi meitä siis arvioida. No on hyvin, hyvin tärkeää, että mietitään ilmastonmuutoksen torjumista, myöskin puhdasta, kohtuuhintaista, helposti käytettävää energiaa. Olemmeko onnistuneet antamaan kansalaisille myöskin turvallisuutta, solidaarisuutta ja luottamusta, kun kysymys on energiasta? Olemmeko onnistuneet auttamaan kasvun aikaansaamisessa, uusien työpaikkojen luomisessa? Olemmeko valmistaneet Eurooppaa tähän tiukan kilpailuun tässä uudessa globaalissa maailmassa ja viimeisenä kriteerinä, jonka pohjalta meitä arvioidaan, varmasti voidaan kysyä, olemmeko toimineet eurooppalaisella tavalla, ympäristöystävällisellä, kestävällä tavalla ja myöskin hyvin tarkkaan noudattaa korkeita sosiaalisia äh, sääntöjä. Tiedän, että ei ole tietystikään äh, helppoa vastata näihin vaikeisiin kysymyksiin ja varmasti meillä on aika tiukka tuomari tuolla ulkona, koska varmasti kaikki kansalaiset ovat yhtä hyviä tuomareita tuomitessaan meitä näihin äh, tiukkoihin tavoitteisiin pääsemisessä. Mutta kuten sanoin, tänään olemme keskustelleet tänään, niin haasteet ovat valtavia mutta Eurooppa on myöskin hyvissä asemissa, kun ajatellaan sitä, mitä sillä on vallassaan, jotta se todella saisi nämä muutokset aikaiseksi. Ja uskon, että kanssanne yhdessä, yhteisillä ponnistuksilla voimme todella saada aikaan muutoksen. Olen jo aiemmin tehnyt yhteistyötä monien teidän kanssa. Olinhan tuolloin vastuussa ähm, suhteesta Euroopan parlamenttiin ja enimmäkseen olen perussopimusvaliokunnan kanssa tekemisissä, samoin myöskin äh, oikeusasianvaliokunnan, myöskin arvoisan puheenjohtajan kanssa. Äh, valiokuntien puheenjohtajakokouksessa olemme tehneet yhteistyötä ja myöskin silloin, kun hän oli Euroopan parlamentin puhemies. Ja uskon siis voimakkaasti hyvään yhteistyöhön toimielintemme välillä ja tuen todella strukturoitua dialogia, siis sitä, että tehdään tiivistä yhteistyötä niin komission jäsenen kuin valiokunnankin taholla, kun näitä toimia suunnitellaan, pannaan täytäntöön ja myöskin arvioidaan. Ja jos saan hyväksyn tänne teen parhaani tämän pohjalta työskentelyä ja tiiviissä yhteistyössä valiokuntienne kanssa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Äh, pyrin olemaan äh, valmis äh, keskustelemaan kanssanne milloin vain haluatte sellaisesta aiheesta kuin haluatte, jos haluatte keskustella kanssani. Ja Tämä pätee niin virallisiin kuin myöskin henkilökohtaisiin suhteisiin teihin, koska uskon, että yhdessä voimme edetä ja päästä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka olemme itsellemme viiden vuoden aikana asettaneet. Kiitokset kaikille kysymyksistä, kiitokset tästä mukavasta ilmapiiristä täällä kuulemisessa. Tämä oli ilo ja jos minut valitaan tähän tehtävään, odotan innolla yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia edustajille ja myöskin eh, komissaariehdokkaalle vastauksistanne ja loppupäätelmistänne ja näistä viiden päivän ponnistuksista, kun joudutte valmistautumaan kuulemiseemme. Kaikki kollegamme, jotka täällä istuvat, kiitän teitä myös erittäin suuresta kärsivällisyydestänne ja olette myös intohimoisia työssänne. Energiaunioni on aivan selkeästi tärkeä asia teille. Ja ITRE-koordinaattoreille e sanoisin, että arviointikokous huomenna kello 9.30 ennen yhteistä kokoustamme Envi-valiokunnan kanssa on luvassa silloin. Ja paljon kiitoksia Gianni Lavialle, yhteispuheenjohtajallemme myös. Kiitoksia. Ja kiitoksia Envi-koordinaattoreille. Kertoisin, että me aloitamme huomisaamuna jo yhdeksältä arviointikokouksella ja sitten yhdessä keskustelemme sen jälkeen ITRE-valiokunnan kanssa loppuarviointi mielessä. Nyt on jo aika myöhäistä sanoa hyvää illallista kaikilla, mutta sanon sen kuitenkin. Nähdään myöhemmin.